näyttää olevan paikalla. Eli Pospisil seuraavaksi. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Puhun lyhyesti selitän äänestykseni, mitä tulee ma- makrotaloudelliseen apuun Ukrainalle. Suhtaudun myönteisesti siihen poliittiseen apuun, jota luva, lupaamme parlamentin puolesta. Olemme hyväksyneet nyt siis makrotaloudellisen avun 1,8 miljardia euroa. Keskipitkän aikavälin lainaa annetaan. Olen vakuuttunut siitä, että jos halutaan, että Ukraina menee kohti demokratiaa ja kehittyy oikeusvaltiona ja markkinataloutena, meidän tulee tarjota poliittista ja taloudellista tukea. Meidän pitää saada tämä asia käyntiin samalla tavoin kuin Yhdysvallat on auttanut Länsi-Eurooppaa toisen maailmansodan jälkeen. Tämän takia kannatin tätä ehdotusta ja toivon, että jatkossa pohdimme muitakin tapoja auttaa heitä. Ja tarvitaan myös lisää uudistuksia Ukrainassa. Eli lainat, joita heille tarjotaan, eivät saa päätyä oligarkkien taskuun, niin pitää auttaa valtiota. Sitten Morvai. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim! Kiitoksia. Kollegani ja ystäväni Bolcho ja minä emme oikein tienneet, miten äänestää tämän mietinnön osalta. Kantamme oli vielä hankalampi kuin kollegoilla, koska unkarilaisina meidän piti äänestää siitä, pitäisikö EUn antaa tukea Ukrainan hallitukselle ja me tiedämme siitä vain, että se ei palvele unkarilaisen vähemmistön etuja Ukrainan länsiosissa. Ja unkarilaisena tiedämme myöskin, että unkarilaiset Ukrainassa kärsivät. He ovat armeijassa, vaikka se ei olekaan heidän sotansa, mutta he joutuvat kuitenkin palvelemaan Ukrainan armeijassa. Ja myöskin he kärsivät köyhyydestä, eli he elävät niin kuin kolmannen maailman olosuhteissa. Heillä on ikään kuin Afrikan tason palkat, eli he joutuvat selviämään yhdellä eurolla päivässä. Eli tällaiset palkat on Ukrainassa 30 euroa saa kuussa, ja meidän pitää tälle asialle tehdä jotain. Kiitoksia sitten Balcho. Elnök asszony, köszönöm a szót. Ukrainának... Kiitos Ukraina tarvitsee tukia EUlta. Kuitenkin makrotaloudellinen tai taloudellinen apu, josta juuri äänestimme ja hyväksyimme ehdotuksen, se ei palvele oikeaa tarkoitusta. Rahat käytetään IMFn uudistusten täytäntöönpanon Ukrainassa on sosiaalinen kriisi kuitenkin meneillään. Siihen pitäisi kuluttaa EUn rahoja mutta tarkistuksemme hylättiin, niin teki tämän parlamentin enemmistö. Meidän pitää vakauttaa Ukrainaa, tähän tarvitaan rauha. Tarvitaan tulitauko, veren vuodatus, sen pitää loppua, mutta nämä ovat vain lyhyen aikavälin ratkaisuja. Pitkälle aikavälille ja tarvitaan rauha ja sitä varten pitää ottaa huomioon kaikkien osapuolten intressit. Myös etniset vähemmistöt. Kiitoksia. Täällä on meitä nyt enää kolme unkarilaista paikalla, kaikki unkarilaisia. Bogovic saisi seuraavan puheenvuoron, mutta hän ei ole paikalla. Eikä myöskään Mamikins. Nyt mikrofonikin menee jo pois päältä. Eli No, viimeiset äänestysselitykset sitten vuotuisesta veroraportista. No, Lukke saisi jälleen puheenvuoron, jos hän olisi paikalla. Eli Morvai, olkaa hyvä. Kiitoksia. Verokysymykset ovat aina vaikeita tukea Tämän pitäisi kuulua kansalliseen toimivaltaan. Me yritämme tietysti mietinnöllä torjua veronkiertoa. Me tiedämme LuxLeaks-tapauksesta. Sitten on puhuttu Junckerista, joka on valittu komission puheenjohtajaksi ja hän pääsee kuin koira veräjästä näköjään. Siitähän raportissa oli kyse. Eikö olisi hyvä, jos olisi muitakin ihmisiä, esimerkiksi nämä ihmiset, jotka joutuneet asuntolainen uhreiksi, jotka on otettu eri valuutassa. Meidän pitäisi myöskin torjua muita väärinkäytöksiä vastaan ja suojella miestä. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saisi Bogovic, mutta hän ei ole paikalla. Pyydän, että jäätte nyt tänne täysistuntosaliin, koska minun täytyy kertoa teille, että kokouksen pöytäkirjat esitellään seuraavassa täysistunnossa ja jos huomautuksia ei ole, niin